saatavilla. Jos kukaan ei niitä vastusta, niin pöytäkirja on näin hyväksytty. Seuraavaksi esityslistalla on julkilausuma talousarviomenettelystä 2013 sovittelukomitean työn tulokset. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, viime tiistaina kello 12 yöllä 21 budjettisovitteluiden määräaika päättyi. Neuvoston ja parlamentin valtuuskunnat eivät pystyneet sopimaan yhteisestä talousarvioesityksestä ja näin komission talousarvioesityksen pohjalta pyrkimykset päästä sopuun vuonna 2013 sopimuksesta budjetista epäonnistui. Ja nyt Komission tulee laatia uusi talousarvioesitys ja komissio on sanonut, että vielä tämän viikon perjantaina eli 23. marraskuuta se tulee esittämään uutta ehdotusta ja se toivoo, että budjettivallan, budjettivallan käyttäjät, neuvosto ja parlamentti voivat päästä sopuun niin, että saataisiin budjetti vuodelle 2013 voimaan tammikuun alusta. Haluan todeta, että Euroopan parlamentti on tietoinen vastuustaan budjettimenettelystä ja ymmärtää myös sen, että komissio pyrkii sopuun. Ja tiedostamme myös sen, että jos sopimukseen ei päästä, niin täydentävät 12 osat ovat mahdollisuus päästä eteenpäin budjetissa, mutta ne eivät ole lopullinen ratkaisu. Mutta parlamentti ei voi antaa hyväksyntänsä hinnalla millä hyvänsä. Nyt olemme budjetin osalta tienhaarassa jo aikaisempana kahtena vuotena olemme luottaneet jäsenvaltioihin ja neuvoston kantoihin, jotka ovat olleet aina paljon matalampia kuin komission ehdotukset, ja olemme hyväksyneet nämä. Ja olemme tehneet tämän ymmärtäen, kuinka vaikeassa budjettitilanteessa, taloustilanteessa jotkin jäsenvaltiot ovat. Kaikille toimielimille oli selvää, että unioni ei voi selvitä tällaisin menotasoin. Ja siksi parlamentti ja neuvosto budjettineuvotteluiden lopussa viime vuonna juhlallisesti ilmoittivat, että kaikki maksut joita ei käytetä budjettivuoden aikana, siirretään seuraavalle vuodelle. juhlallisessa ilmoituksessa molemmat budjettivallan käyttäjät, neuvosto ja parlamentti, ilmaisivat, että näin halutaan tehdä pikaisesti ja ongelmitta. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin lukea teille tämän lausuman. Siteran tätä englanninkielisestä tekstistä. Ottaen huomioon meneillään olevat finanssipoliittiset konsolidointipyrkimykset jäsenvaltioissa, neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät leikata maksumäärärahoja vuodelle 2012 verrattuna komission talousarvioesitykseen. He pyytävät, että ylimääräisiä maksumäärärahoja saataisiin lisätalousarvioon, mikäli määrärahat, jotka on kirjattu vuoden 2012 talousarvioon, ovat riittämättömiä. Neuvosto ja Euroopan parlamentti tulevat ottamaan kantaa jokaisen lisätalousarvioesityksen niin nopeasti kuin mahdollista niin, että mitään ongelmia ei synny maksumäärärahojen osalta. Hyvät naiset ja herrat, tämä, ilma, jul, tämä teksti ei ole tullut miltään parlamentin jäseniltä, vaan tämä on tullut todella neuvostolta. Ja nyt olemme tässä tilanteessa. Vuodelle 2012 komissiolla on kohesio, sosiaali, tiede ja Erasmus ohjelmista maksettavia maksuja 9 miljardin verran. Ja vuodelle 2012 tarvitaan vielä lisämaksuja 31. lokakuuta asti. Ja nämä kaikki ovat maksuja, jotka koituvat oikeudellisista velvoitteista, jotka komission tulee täyttää. Jotta vakavasti voitaisiin neuvotella vuoden 2013 budjetista, niin pitää vuoden 2012 talousarvio saattaa oikealla tavalla päätökseen. Jos katsotaan kuinka monet maksut ovat edelleen 31.12.2012 maksamatta, ei voida vakavasti, otettava, mm, vakavasti katsoa, mitä budjettitarpeita meillä on ensi vuodelle. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole pystyneet vakuuttamaan ajoissa siitä, että ne itse pitäisivät kiinni marraskuussa 2011 pitämistään lupauksista ja nyt puuttuu todella 9 miljardia määrärahoja. Mitään myönnytyksiä tässä ei kuitenkaan voi olla. Jos minun pitää maksaa 9 miljardia määrärahoja, en voi rajoittua siihen, että tarjoan korkeintaan kahta, kolmea tai neljää miljardia euroa ja näin jäsenvaltiot tekivät, tekivät vielä viime viikon tiistaina. Ja tältä pohjalta ei päästy sopuun Euroopan parlamentin kanssa, koska se, mitä jäsenvaltiot meiltä vaativat, ovat budjetti, vajebudjetin tarjoamista. Ja tämä on todella tapa, joka ei ole vakavasti otettava tapa hoitaa budjettia Euroopan tasolla. Jos vuoden 2012 ongelmaa ei saada ratkaistua ja siirrämme maksuja vuodelle 2013 ja tähän liittyy myös korkoja, viivästyskorkoja, niin meillä on edessämme vuonna 2013 todella ongelmia, joita ei pystytä enää ratkaisemaan. Hyvät naiset herrat, tämä ei ole enää hyväksyttävää budjetin hoitoa talousarvion hoitoa, johon meillä on paranhoitoasetuksen nimissä velvoite. On selvää, että talousarvion pitää olla riittävä, jotta talousvelvoitteemme voidaan hoitaa ensi vuonna. Ja esimerkiksi vielä kuluvan vuoden lokakuun ja marraskuun menoerin pitää saada vielä tuoretta uutta rahaa. Parlamentin prioriteetit kasvu, kilpailukyky ja työllisyys ovat asioita, joiden puolesta pitää taistella. Komission talousarvioesitys myös maksusitoumuksissa ja yksi a otsakkeessa pääluokassa ovat asia, joihin pitää kiinnittää huomiota. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa. Mekin toivomme, että saamme talousarvion vuodelle 2013. Olemme avoimia ja valmiita neuvottelemaan. Ja meillä on toiveita siitä, että kun saamme komissiolta uuden talousarvioesityksen ja menettely pääsee eteenpäin, niin toivomme, että myös neuvoston puolella ymmärretään, että omat maksut ja laskut pitää pystyä hoitamaan. Ja vielä lopuksi. Olen todella toiminut itse sen puolesta, että parlamentti on edistänyt asiaa. Kiitän tässä yhteydessä myös Balzania, Via ja Lamassuria. Me yhdessä olemme tehneet töitä sen eteen, että saisimme vakuutettua jäsenvaltiot siitä, että korjaava lisätalousarvio 5 vuodelle 2012, johon liittyy solidarisuusrahaston käytön, käyttöönotto maanjäristyksen uhreille Italian jonka arvo on siis 670 miljoonaa. Siitä saatiin sovittua. Näin voimme antaa aktiivisen solidaarisuusmerkin kansalaisillemme. Mavrojanis ja minä aivan muutama hetki sitten allekirjoitimme tämän sopimuksen niin, että voidaan todella välittää tämä solidaarisuuden viesti niille ihmisille, jotka Emilia Romagnan alueella ovat pahiten joutuneet tästä maan järjestyksestä kärsimään. Toivottavasti myös muissa budjettikysymyksissä päästään onnellisen päätöksen ja myös lisätalousarvio 6 on kylliksi korkea niin, että voimme loppujen lopuksi äänestää ja sopia vakaasta budjetista. Totesin, totesin vielä, että talousarviokysymykset olivat minulle tavallaan uusi asia ainakin parlamentin puhemiehen roolissa. Opin tästä paljon ja opin eniten ristiriitaisuuksista, joita liittyy neuvoston ja sen jäsenten realiteetteihin. Neuvostossa on joitakin jäsenvaltioita, jotka eivät ole valmiita pitämään kiinni omista lupauksistaan ne ovat valmiita pakottamaan meidät vaje budjettiin. Ne ovat itse harjoittaneet tällaista politiikkaa omissa maissaan liian pitkään. Ja itse en ole tällaiseen toimintaan valmis ja uskon, että myöskään suurin osa parlamentin jäsenistä ei siihen ole valmiita. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Giovanni Lavia. Hyvä puhemies, ministeri Mavrianis, komission jäsen kollegat. Kuten puhemies Schulz muistutti, 13. päivä tiistaina umpeutui sovittelun määräaika ja tuohon päivämäärään mennessä parlamentti ja neuvosto eivät päässeet sopuun yhteisestä talousarviosta vuodelle 2013. Parlamentin kanta on ollut alusta lähtien selvä ja olemme korostaneet kantaamme kaikissa keskusteluissa. Eli että vuoden 2013 budjettista ei voida neuvotella ilman, että saatetaan päätökseen vuoden 12, 2012 budjetti. Tänä aamuna äänestimme tästä lisätalousarviosta viisi. Ja sitten meillä on vielä 2012 vuoden lisätalousarvio kuusi ja ensi vuoden budjetti. Tässä ei ole otettu huomioon kaikkia mahdollisia siirtoja edelliseltä vuodelta. Ja se, riski, joka meillä on siitä, että budjettia ei saada ja aletaan käyttää 12 osia, on kaikille tuttu asia. Todella pyrimme siihen, että tähän ei jouduta. Mitä tulee maksumäärärahoihin, pyydämme, että taso olisi sopiva niin, että sen kautta voidaan todella harjoittaa kaikkia eu politiikkoja. Sitoumuksissa uskomme, että pitää investoida työllisyyteen, ja kasvuun. Nämä ovat sekä neuvoston että parlamentin prioriteetteja budjetin osalta vuonna 2013. Olemme tietoisia siitä, missä vaikeuksissa jäsenvaltiot ovat ja otamme ne huomioon neuvotteluissa, mutta tämä ei merkitse sitä, että parlamentti on valmis uhraamaan EUn kasvun säästötoimien nimiin ilman mitään poikkeuksia, niin kuin jotkin jäsenvaltiot ovat pyytäneet. Olen kuitenkin optimistinen yhteistyön hengestä toimielinten välillä siinä, että päästään budjettisopuun. Parlamentti on yhteislainsäätäjä neuvoston kanssa ja sillä on perusopimuksen sille antama valtuutus neuvotella tästä politiikasta, joka todella voi hyödyttää EUn kansalaisia. Mrs. Kiitos Gracias, presidente. Kiitos puhemies, komissaario, neuvoston edustaja tässä keskustelussa pitäisi puhua siitä sopimuksesta, johon päästiin neuvoston ja parlamentin välillä ensi vuoden budjetista, mutta valitettavasti näin ei voida tehdä. Ei päästy sopuun, koska ei myöskään, emme myöskään ole aloittaneet keskustelua Me yhä toivomme, että neuvosto päättäisi maksaa laskut, jotka ovat auki tältä vuodelta. Puhemies Schulz sanoi tämän jo ja myös <clears throat> budjettiesittelijä edustaja Läviä. Meillä on parlamentissa hyvin selkeä looginen kanta. Emme voi aloittaa keskustelua tulevasta budjetista, jos emme ole ratkaisseet myös ongelmia, jotka ovat aikaisempi, eli tämän vuoden ongelmia. Meillä on laskuja, 9 miljardia, jotka ovat vielä maksamatta, ja ne koskettavat suoraan monia kansalaisia EU:ssa. ssa edustaja eh, herra Mavrejanis, meillä on 500 500 ihmistä, jotka voivat hyötyä globalisaatiorahastosta, mutta meillä on Italiassa sama määrä työläis- työntekijöitä. Meillä on 1500 000, 1000 Suome- Suomessa, 1900 Romaniassa ja Tanskassa samansuuntainen luku. Tämä kaikki koskettaa heitä. Euroopan opiskelijat eivät voi äh, turvallisesti opiskella. He eivät tiedä, saavatko Erasmus-tukea. Yritykset ja yliopistot eivät voi tietää, pystyvätkö viemään loppuun aloittamansa työt ja hankkeet, koska ei ole päästy sopuun siitä, että voidaan maksaa kaikki tämä. Ja se on kestämätön tilanne. Sen takia ei myöskään neuvotteluissa edistytä. Ja tällä hetkellä me myös odotamme, että komissio tekisi uuden ehdotuksen. Komissio tietää toki, mikä on parlamentin kanta, ja toivomme, että sen tekemä ehdotus on meidän linjoillamme budjetissa pitäisi olla riittää marginaalia saada lisää resursseja joillekin eurooppalaisille ohjelmille. Meidän pitää vahvistaa PK-yrityksiä, tutkimusohjelmia, innovaatio-ohjelmaa ja seitsemättä puiteohjelmaa ja myös koulutusohjelmia ja, ja myös meidän nuorten liikkumismahdollisuuksia. Me olemme puolustaneet näitä ja muissa keskusteluissa parlamentissa ja neuvostossa. Ei, ei ole niin paljon erimielisyyksiä painopistoalueista. Kyllä me voisimme nopeasti päästä tyydyttävään sopuun, mutta missä on suurimmat vaikeudet ehkä tietysti näissä maksumääräysten tasossa. Meidän pitää saada ohjelmat pois halvantumisen tilasta. Meidän pitää myöntää opi- stipendejä. Meidän pitää antaa meidän lupaamamme raha, eikä komissio voi lähteä supistamaan ohjelmiaan. Meidän sen pitäisi päinvastoin suurentaa, kasvattaa ohjelmia, ohjelmia. Jos meillä on maskut laksamatta vielä joulukuussa, niin silloin me tarvitsemme yhä enemmän rahaa ensi vuodelle. Ja kaksi vuotta on tehty lupauksia, eikä ole niistä selvitty, niistä ole pidetty kiinni. Ei parlamentti voi hyväksyä sitä, että taas tehdään yhteisiä julkilausumia, jossa kun neuvosto lupaa rahaa eikä sitten kata, pidä lupauksiaan. Ei saa tehdä tätä samaa virhettä. Me emme saa halvaannuttaa budjettia vain sen takia, että neuvosto ei pidä kiinni lupauksistaan. Herra Mavrojannis, toivon, että sopuun päästään tämä on nyt koko pallo on nyt neuvoston käsissä. Kiitos. Thank you, Mr. Mulder. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Mulder, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, puhemies. Herra Schulz poistui jo paikalta, mutta uskon, että hänen alustuspuheenvuoronsa täsmällisesti jo meille kertoi, mistä on kyse. Usein ongelmana neuvoston puolella on se, että kun neuvoston kanssa neuvotellaan, me teemme myönnytyksiä, mutta sitten kun muste on kuivunut, niin sitten sanotaankin, että parlamentti vaatii aivan liikaa ja nykyolosuhteissa ei niihin voida hyväksyä. Ja kaikki varmaan ymmärtävät, että lupauksia ei voida enää pistää täytäntöön. Minä olen täysin selviä siitä, että mikäli allekirjoittaa sopimuksen ja tekee velvoitteen, antaa lupauksen, niin silloin täytyy myöskin maksaa laskut, kun niitä alkaa tulla postiluukosta. Tämä pätee kaikkien mukaan luettuna Euroopan parlamentissa. Ei ole mitään järkeä siinä, että sanomme, ettei budjetti saa no, nousta enempää kuin inflaation verran. Ei tässä ole mitään järkeä. Sitten kun lupaus on tehty, siitä täytyy kerta kaikkien pitää kiinni. Maksut on, laskut on maksettava. Kysymys kuuluu, ovatko komission arviota paikkansa pitäviä vai eivät? Tähän liittyy hyvin paljon vielä epäselvyyttä komission alustaviin arvioihin. Kyse on myöskin niistä luvuista ja arvioista, joita jäsenvaltiot toimittavat komissiolle. Budjetti ei pitäisi kasvattaa kuudella eikä seitsemällä prosentilla, vaan pikemminkin kaksi kertaa näin paljon. Nyt eh, meidän täytyisi saada jäsenvaltioiden tasolle jonkinlainen virallinen elin tarkastamaan, pitävätkö jäsenvaltioiden esittämät arviot paikkansa vai eivät. Minulla on kaksi minuuttia puheenaikaa, herra puhemies. Älkää nyt vielä, hop, vielä hoppuilko. Meidän täytyy todellakin tarkistaa, ovatko jäsenvaltioiden esittämät arviot paikkansa pitäviä vai eivät. Mikäli luvut pitävät paikkansa, silloin kaikki tämä riitely luvuista pitäisi vuotuisella tasolla saada helpommaksi. Mikäli haluaa maksaa vähemmän, niin sitten täytyy sitoumuksiin puuttua. Uh, Herra Ashworth seuraavana. Puhemies, se, että sovittelussa ei onnistuttu, oli nähdäkseni erittäin ikävää, valitettavaa vähintäänkin siksi, että mediassakin lähetettiin tästä asiasta erittäin kielteinen viesti kansalaisten suuntaan ja väitettiin, että parlamentti oli se, joka oli kieltäytynyt tekemästä yhteistyötä muiden kanssa, eli se saa lisää rahaa. Itse asiassa parlamentin puhemies, ennen kuin hän poistui paikalta, hyvin kartoitti tilanteen. Kysyn on teknisestä kiistasta ja kyse myöskin taanehti, taanehtivuudesta 9 miljardin euron osalta – Kyse on summasta, joka liittyy lisätalousarvioon 6. Pidemmällä aikavälillä, niin kuin herra Mulder totesi, tästä täytyy ottaa opiksi. Me tarvitsemme paljon, paljon enemmän valvontaa niiden arvioiden ja kustannusarvioiden osalta, joita saadaan jäsenvaltioista. Niiden, niiden paikkansa pitävyys täytyy varmistaa. Vuoden 2013 talousarvio saattaa olla joutumassa jäädetetyksi. Nyt näin suurten velkojen siirtäminen tuonemmaksi käytännössä 20 miljardin verran vuodesta 2012, vuodelta 2012 vuodelta 2013 on selkeästikin asia, jonka, joka on neuvoston ratkaistava. Meidän parlamentissa pitäisi pyrkiä myönteisesti tekemään myönteisessä hengessä yhteistyötä neuvoston kanssa, jotta mahdollisimman nopeasti päästään sopimukseen. Kiitoksia, Sterova Andreasen puhemies. Ei ole mikään salaisuus kenellekään, että sovittelu vuoden 2013 talousarviosta epäonnistui ennen kuin se edes kunnolla lähti käyntiin. Tämä johtui siitä, että komissio pyysi 9 miljardia euroa enemmän kattaakseen kaksi, tämän vuoden sitoumukset tai maksut pikemminkin tulkikorja. Minä olen hyvin skeptinen tämän ylimääräisen rahan osalta. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita ei ole varaa yhteisrahoittaa tämän tyyppisiä hankkeita kriisin yhteydessä. Tämän vuoden helmikuussa kaksi kuukautta sen jälkeen, kun 2011 tilin päätös oli saatu päätökseen tahoidettua, hoidettua, budjettikomissaari totesi, että 11 miljardia euroa puuttuu. Sitten huhtikuussa pari kuukautta myöhemmin samainen komissaari totesi, että 1,5 miljardia on ylijäämää. Ja sitten sovittelussa viime viikolla herra Lewandowski totesi, että maksumäärärahatarpeita voidaan puolitoista miljardilla laskea alaspäin. Joten mitä lukuja tässä pitäisi uskoa enää tässä kaikessa sikanelskassa? Tämä on merkittävästi vaikuttanut koko neuvotteluiden uskottavuuteen, etenkin komission uskottavuuteen. Enempää rahaa ei pitäisi antaa komissiolle, ellei komissio pysty tuottamaan tarkkoja ja luotettavia tietoja. Minä olen tätä hokenut jo lukuisien vuosien ajan. Is that Mr. Butikofer? Yeah. Onko tuo herra Butikofer, joka nyt heiluttaa sinistä korttia? Suostutteko vastaamaan sinistä kortin kysymykseen? Olkaa hyvä. Die verehrte Kollegin gerne fragen. Hyvä kollega, haluaisin kysyä, miten määrittelisitte yritysmaailmassa sellaisen velallisen, jota pyydetään maksaa, pyydettäessä maksamaan velkojan, hän sanoi, että minulla ei ole siihen varaa. Kiitoksia. Ainoa kompromissi, jonka neuvosto ja jäsenvaltiot hyväksyivät, olivat ne luvut, joista sovittiin viime joulukuussa vuoden 2012 talousarvion osalta. Se tosiasia, että neuvosto totesi, että se pistäisi lisää rahaa budjettiin, mikäli rahaa tarvittaisiin, liittyi ennalta arvaamattomiin tapahtumiin, esimerkiksi Italian tulviin. Mutta 9 miljardia euroa miltei 7 prosenttia talousarviosta vuodelta 2012. Tällaisen vaatiminen on kerta kaikkiaan toimenpideitä ei voida hyväksyä. Tämä tarkoittaa, että komission laskelmiin ei kerta kaikkien voi luottaa. Herra Karikakin haluaisi esittää sinisen kortin kysymyksen. Olkaa hyvä. Señora Andreasen, considera usted... Pidättekö te jäsenvaltioiden laskuja selkeänä merkkinä luotettavuudesta, vaiko ette? I believe. Uskoakseni, herra Kariga, meillä pitäisi olla näyttöä siitä, että hankkeet ovat todellakin toteutuneet. Meillä pitää olla näyttöä siitä, että rahaa tarvitaan, koska ei näitä tarpeita yhtäkkiä synny 9 miljardin euron verran. Anteeksi vain. Sitten seuraavaksi herra Mavriannis neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Arvon puhemies, arvoisat jäsenet, komissaarin Pelkämme pahoin, että sovittelukomitea, joka koottiin, kutsuttiin koolle Euroopan parlamentin lokakuisen täysistunnon jälkeen, ei pystynyt aikaan saamaan sopimusta yhteisestä tekstistä, joka koskee vuoden 2013 talousarviota 21 päivän sisällä, niin kuin perussopimuksessa todetaan, Kypros puheenjohtaja maana teki kaikkensa, jotta myönteiseen tulokseen olisi päästy annetuissa aikarajoissa. Me teemme ankarasti töitä, jotta kannat olisi saatu sovitettua yhteen aina viimeisiin hetkiin saakka, mutta loppujen lopuksi meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että kaksi toimien elintä olivat näkemyksissään niin kaukana toisistaan, että valitettavasti sopimukseen ei päästy. Tämä meidän oli pakko myöntää. Neuvosto uskoo, että se osoitti suurtakin avoimuutta neuvotteluiden yhteydessä, erityisestikin viimeisten päivien aikana sovittelun yhteydessä. Se pystyi saamaan aikaan edistystä Erityisestikin se onnistui hyväksymään yhden tärkeimmistä seikoista tässä neuvottelupaketissa lisätalousarvion 5 vuodelle 2012. Tämä liittyy 670 miljoonan euron vapauttamiseen solidaarisuusrahastosta Italian tukemiseksi ilman mitään muutoksia. Komission ehdotus tässä suhteessa hyväksyttiin. Tästä huolimatta me emme pystyneet löytämään riittävää joustoa kahden toimielimen puolelta niin, että lisäedistys olisi mahdollistunut vuoden 2013 talousarvion osalta. Mandaatti, joka annettiin sovittelukomitealla, oli sellainen, että tarkoituksena oli löytää sopu 2013 talousarviosta, mutta sopua ei löytynyt. Edistystä ei saatu aikaan ilman, että sitä ennen oli hoidettu kuntoon vuoden 2012 lisätalousarvio 6. Siinä on kyse 9 miljardin lisämäärärahasta tälle vuodelle maksumäärärahoista. Kärsiä Rubialan aivan oikeassa. Erasmus ja globalisaatio ovat osana lisätalousarviota kuusi. Me ymmärrän kyllä hyvin sen, että kyse on kiireisestä asiasta. Neuvosto oli ja on edelleenkin valmis keskustelemaan kaikista elementeistä, jotka liittyvät tähän neuvottelupakettiin. Neuvosto on sitoutunut pitämään kiinni maksusitoumuksista lupauksista, mutta olemme menekin sitä mieltä, että ansiot ei voida käsitellä erillään toisistaan, mikäli meidän täytyy saada tasapainoinen lopputulos, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Kannanotot ovat vielä kaukana toisistaan, mutta toden totta. Lisätalousarvio 6 2012 liittyy läheisesti ensi vuoden, lisät, ensi vuoden talousarvion, koska kumpikin pyrkii varmistamaan sama, sama tyy, samojen eurooppalaisten hankkeiden ja toimien jatkuvuuden. Ja jäsenvaltioiden maksuosuuksista kumpikin täytyy rahoittaa. Mutta täytyy olla täysin selvillä siitä myöskin, että neuvosto täysin pitää kiinni niistä lupauksistaan, joita se on antanut Euroopan parlamentin valtaoikeuksista ja budjettimenettelyn hengestä. Kyse on yhteispäätöksestä, yhteislainsäädännöstä. Ja joissakin erityisolosuhteissa tilanne on jopa teidän kannaltanne edullinen, suotuisa. Nyt meillä on pari viikkoa aikaa vielä ennen vuoden loppua. Komissiolta odotetaan nyt uutta, lisä, uutta talousarvioesitystä, jossa otetaan huomioon se edistys, jota tähän saakka on saatu aikaan ja jossa sovitetaan yhteen eri kannan kahden toimielimen välillä. Tietystikin olisi ollut parempi, mikäli tilanne olisi ollut toinen kuin mikä se tänä päivänä on. Olen kuitenkin edelleenkin toiveikas sen osalta, että myönteiseen tulokseen vielä tässä jäljellä olevassa lyhyessä ajassa saadaan aikaan. Kypros tekee kaikkeen sen, että nopeasti edistystä saadaan aikaan uuden, lisätä, uuden talousarvioesityksen pohjalta ja luotamme myöskin siihen, että Euroopan parlamentti on valmis käymään rakentavaa ja hedelmällistä vuoropuhelua niin, että Euroopan talousarvio saadaan voimaan ensi vuoden tammikuusta lähtien. Puhemies, olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän kollektiivinen uskottavuutemme on vaarassa, mikäli tällä kertaa neuvottelussa ei onnistuta. Kukaan ei voi ymmärtää, mikäli sopimukseen ei päästä, kun otetaan huomioon, miten suurta asiasta on kyse. Olen täysin vakuuttunut siitä, että vaikeuksista päästään vielä yli ja kompromissi saadaan muokattua. Kyproksen puheenjohtajakaudella. Minä olen täysin henkilökohtaisesti sitoutunut siihen, että myönteinen tulos saadaan myös aikaan. Kiitoksia. Thank you so much. Now, Mrs. He- Sitten komission edustaja Hedegaard. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kertoa parlamentille, että valittava kyllä herra Lewandowski joutui lähtemään Brysseliin kiireisesti valmistelemaan MFF-keskustelukeskustelua muotoista Varmaan ymmärrätte tämän. Olen täällä nyt hänen puolestaan edustamassa komissiota. Ensinnäkin voin todeta, niin kuin puhemieskin alustuspuheenvuorossaan, että lisätalousarvion viisi on nyt hyväksytty tämän hieno asia, koska tämä tuo apua niille ihmisille, jotka sitä kipeästi tarvitsevat Emilia Romanian alueella. Tämä on yksi esimerkki siitä, mitä Euroopan unionin talousarviolla Euroopan unionin rahalla voidaan käytännössä tehdä ja miksi Euroopan unionin talousarviolla on merkitystä. Komissio pahoittelee sitä, että sopu ei syntynyt vuoden 2013 talousarviosta sovittelu komitea menettelyssä annetussa aikarajassa. Siitä huolimatta me katsomme, että ratkaisu kyllä löytyy vielä ennen vuoden loppua. Tulevina päivinä komissio tulee vielä esittelemään uuden talousarvioesityksen artiklan 314 pohjalta perussopimuksen valossa. Euroopan parlamentin ja neuvoston väliset kannanotot hieman lähenivät jo toisiaan sovittelukomitean yhteydessä ja myönteisiä kompromissin edellytyksiä vuoden 2013 talousarvion osalta oli jo nä- näköpiirissä. Komissio tulee ottamaan tämän huomioon, kun se valmistelee uutta, lisätalous- uutta talousarvioesitystä. Tällä tavalla komissio toivon mukaan pystyy maksimoimaan mahdollisuuden, että parlamentti ja neuvosto pääsivät sopimuksen 2013 talousarviosta vielä vuoden loppuun mennessä. Täten ö, vältyttäisiin siltä, että joudutaan ottamaan käyttöön väliaikaiset 12 osata. Maksumäärä tasoon. Erittäin tärkeä asia, joka on edelleenkin avoinna. Sovittelun yhteydessä yksi kompastuskivi oli maksimäärärahojen vähyys talousarviossa ja lisätalousarvio, lisätalousarviomäärärahat, joita komissio pyytää vuonna 2013. Olemme kaikki tietoisia siitä, miten vaikea tilanne taloudellisesti katsottuna Euroopassa tänä päivänä on ja säästötoimet on otettu käyttöön kaikille Euroopassa. Siitä huolimatta Euroopan unionin tehtävänä on pitää kiinni oikeudellisista velvoitteistaan, kun se ratkaisee ne ongelmat, jotka liittyvät tämän vuoden ja tuleviin talousarvioihin ja määrärahojen puutteeseen. Lisätalousarvion hyväksyminen on tärkeää, jotta laskut saadaan maksettua. Rouva Andreesan kyse on todellisesta laskusta, todellisesta sitoumuksista, ei kyse mistään arvioista. Kyse on myöskin uskottavuudesta sen osalta, mitä me täällä teemme. Järkevä ratkaisu, jotta vuoden 2012 laskut saataisiin maksettua, pitää saada aikaan nyt saman tien, mikäli EU haluaa pitää kiinni uskottavuudestaan kansainväliselläkin tasolla silloin kun on kyse kohesiosta ja maaseudun kehittämisestä, kansainvälisistä sitoumuksista, pk-yritysten tukemisesta, tutkimuksesta ja niin kuin täällä mainittiin, kyse myöskin opiskelijoista korjattavat edelleenkin rahaa Erasmus-ohjelmasta ja tutkimuksen puiteohjelmasta. Komissio katsoo, että riittävä ja uskottava maksumääräinen taso on tarpeen, jotta kasvuja ja työpaikkoja voidaan tukea ja tähän pönkittäviä toimia. Ja kaikki toimivat juuri peräänkuuluta tämän tyyppisiä toimia. Nyt palatakseen vuonna 2013 talousarvioesitykseen siihen, mitä seuraavaksi tulemaan pitää. Komissio on tekemään kaikkensa, että uusi talousarvioesitys voidaan esittää sopimus ehdotus, joka olisi hyvä pohja neuvotteluiden neuvoston ja parlamentin välillä. Ja komissio toimii tässä rehellisenä välittäjänä auttaakseen sitä, että hyvin nopeasti 2013 talousarvio saadaan hyväksyttyä. Meillä on ollut samantyyppinen tilanne jo aikaisemminkin vuonna 2010. Silloin otettiin käyttöön ensimmäinen budjetti Lissabonin sopimuksen valitessa silloin kun sovittelu epäonnistui, kaikki toimijat tekivät yhteistyötä erittäin rakentavassa hengessä, erittäin intensiivisesti. Tämä mahdollisti sen, että 2011 talousarvio pystyttiin hyväksymään määräajan sisällä. Lopuksi vielä puhemies. Haluaisin mainita vain jotakin seuraamuksia, mitä tulisi siitä, mikäli sopimusta ei synny. Katsoimme, että seuraamuksia ei pitäisi aliarvioida. Muutama esimerkki seuraamuksista, mikäli ei onnistuta. Tärkeiden Euroopan unionin toimien ja ohjelmien täytäntöönpano viivästyisi. Tästä olisi ikäviä seuraamuksia avunsaajille. Suorat tuet maataloussektorilla olisivat vaarassa ja 75-80 prosenttia suorasta tulotuesta tammikuussa ja helmikuussa ensi vuonnakin olisivat vaarassa maataloussektorilla. Erityisinstrumentit EUn solidarisuusrahasto esimerkiksi ja globalisaatiorahasto ja varaus olisivat myöskin vaarassa, niistä ei voitaisi maksaa rahaa. Sääntelyvirastota, jotka ovat nyt alkuvaiheissaan vielä ja joutuvat hoitamaan uusia tehtäviä, joutuisivat erittäin vaikean tilanteeseen, eivät pystyisi hoitamaan tehtäviä. Tämä koskisi esimerkiksi suurimittaisia tietotekniikkaa toimia oikeus- ja sisäasioiden saralla. Tiedän, että Euroopan parlamentti ja Kypros kaudella on erittäin tietoisia näistä riskeistä ja vaaroista, ja kumpikin on var- valmis tekemään intensiivistä yhteistyötä tulevina viikkoina, jotta järkevä sopimus saadaan aikaan vielä ennen vuoden loppua. Komissio toivoo todellakin, että sopimus syntyy. Me luotamme siihen, että yhteisponnistuksin parlamenttiissa voidaan joulukuussa hyväksyä vuoden 2013 talousarvioesitys, joka pysty su- luomaan suotuisat olosuhteet kasvuja ja työpaikkoja varten. Tämä olisi kaikkein paras signaali, joka voitaisiin lähettää kansalaisille näinä vaikoina, vaikeina aikoina. Kiitoksia sitten herra Suur. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Neuvoston edustaja Rouva komissaari budjettista parlamentti on osoittanut realismia ja sen vastuullisuuttaan kahden kuluneen vuoden aikana määrä enemmistöllä tässä parlamentissa on hyväksytty maksujen taso, josta on äänestetty ministerineuvostossa lisäämättä yhtään ainutta euroa. Parlamentti on valvonnut, äänestyksissään on myös painottanut hyvin painopistealueitaan ja ihan samat ne ovat olleet kuin huippukokouksissa ja agendalla Eurooppa 2020-2020 kuin myös kasvusopimuksessa. Tämä sama vastuullisuus johtaa meitä tänä päivänä, kun me sanomme, kuten puhemies Schulz äskettäin sanoi, ensi vuoden talousarviosta ei voida keskustella ennen kuin on taattu vuoden 2012 maksujen toteutuminen. Mikään nä, kukaan näistä 27 ministeri ei kiistä näiden 9 miljardin takautuvien maksujen todellisuutta. Jotkut eivät halua maksaa tänä vuonna sitä kaikkia ö, kasaantuneita maksuja niistä ohjelmista, joita on jo toteutettu vuonna 2012. Tämä asenne on täysin varainhoitoasetuksen vastainen. Se on myös vuoden 2012 budjetin vastainen sellaisena kuin se, sellaisesta kuin me äänestimme. Kuten puhemies Pults äsken lukui, meidän pitää joskus hyväksyä lisätalousarvioita. Ja tämä asenne vasta on itse sopimuksen vastainen. Euroopan budjetin pitää olla tasapainotettu, siitä pitää äänestää tasapainotetusti, mutta se tarkoittaa myös sitä, että se pitää toteuttaa myös tasapainotetusti. Emme me voi päättää vuotta yhdeksällä miljardilla, joka, olimme, joka jäisi meille velaksi. Jos <clears throat> ei makseta eilispäivän maksuja, niin se kyllä kyseenalaistaisi huomispäivän budjetin ja uskottavuuden sen mukana. Vuoden, ensi vuoden budjetissa sanotaan, että mitä on unohdettu ehkä joissakin pääkaupungeissa, kun kunnan kuuse budjettiasioista, jos, on, jos on neuvotellaan vuodesta tai seitsemästä vuodesta, mikään ei ole mahdollista, jos Euroopan parlamentti ei siunaa sitä. Me luotamme komissioon ja tervehdin tässä uutta budjettikomissaaria jotta äh, saisimme uuden tekstin eteemme, jossa otetaan huomioon keskustelijan tämänhetkinen tila ja helpottaisi neuvottelujen eteenpäin viemistä ja me luotamme Kyproksen puheenjohtajuuteen, sen aktiivisuuteen, jotta se ryhtyy välttämättömiin toimenpiteisiin. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Vaughan. Uh, thank you, President. Uh, I attend... Kiitos puhemies. Minä olin mukana sovittelukomitean kokouksissa parlamentin talousarvion esittelin ja vastasin muistakin pääluokista, mutta emme päässeet edes lähellekään keskusteluta näistä asioista, koska keskityimme lisätalousarvioon 5 ja lisätalousarvioon 6. Hienota lisätalousarvio 5 loppujen lopuksi saatiin hyväksyttyä. Parlamentin kannalta tämä oli myöskin moraalinen voitto. Kyse myöskin budjetti, tärkeästä budjettiasiasta. Mitään sopua ei saatu aikaan lisätalousarviosta kuusi kuitenkaan. Minä huolestuttaa nyt se, että sitoumuksesta ei voida pitää kiinni, ja vielä huolestuneempi olen joidenkin ohjelmien ja hankkeiden tulevaisuudesta. Ja toivon, että neuvostossa saataisiin neuvoston sisällä jonkinlainen sopuaikaan näistä asioista, koska kyse on todellakin neuvoston sisäisestä kamppailusta, ja neuvoston täytyy hoitaa nyt asiansa kuntoon. Muita pääluokkia koskeva talousarvioesitys toteaisin, että Seuraavan vuoden lisäys pidettiin alle yhdessä prosentissa jäsenval- jäsenten korvaukset pidettiin kurissa ja 1,9 prosentin lisäys pitää sisällään Kroatian liittymisen 1,5 prosentin palkankorotukset. Ensi vuoden talousarvio kasvaa vain 0,6 prosentilla reaalisesti laskettuna. Toivottavasti että parlamentti voi tästä ylpeä. Muista pääluoksista totesin, että joitakin avoimia kysymyksiä on vielä. Kokonaislisäystaso muita toimilemia varten on sellainen, että neuvosto haluaisi jäädyttää kaikkien toimielinten talousarvion ensi vuonna. Katsomme, että tämä olisi väärin, koska eri toimijat olivat erilaisia, niillä on erilaiset tarpeet. Siksi meidän täytyy tarkastella joidenkin ta- toimielinten kohdalla mahdollisuutta lisätä talousarviota, mutta alle 1,9 prosentin verran muidenkin toimielinten kohdalla 1,7 prosenttia on palkan korotusluku, joka tällä hetkellä on tuomioistuimen puolella keskustelun alla. 1,7 prosenttia alle sen pitäisi tai joskus sanotaan, että tämä 1,7 prosentin palkankorotus pitäisi laittaa varaukseen. Tilanne voisi olla huonompiin, koska saattaisi olla, että rahaa pitäisi löytää lisää, koska muuten tässä joudutaan palaamaan takaisin heinäkuulle 2007 ja sen tasoon. 1,7 prosenttia palkan korotusta pitäisi laittaa varaukseen. Parlamentti katsoisi, että olisi järkevää ja varovaisuuden varoitusperiaatteen mukaista näin tehdä. Herra Alvaro ei ole paikalla, joten herra Morganti seuraavana. Olkaa hyvä. Ja herra Tänök haluaa esittää sinisen kortin kysymyksen. Sopiiko tämä herra Vaughanille? Täällä on sininen kortti herra Tanokilta. Sopiiko tämä teille? minä jään tässä ilomielin kuuntelemaan tätä keskustelua. Minä arvostan te suuresti, herra Voan. Mehän usein kuljemme samaa kyytiä jopa parlamenttiin, mutta kuinka te voitte mitenkään perustella näissä vaikeissa olosuhteissa, varsinkin yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa palkkoja jäädytetään, ihmiset menettävät työpaikkansa julkisella sektorilla siksi, että säästötoimien vuoksi leikataan työpaikka, mutta samanaikaisesti eurokraatit ovat jollakin tavalla immuunia kaikilta tältä. 1,9 prosenttia jopa pitäisi palkkaa nostaa. Pikemminkin palkat pitäisi pitäisi kerta kaikkiaan jäädyttää absoluuttiset tilastot, että miten pitäisi palkkoja leikata. Miten te voitte perustella tätä kantaanne? Herra Vuon. Kiitos puhemies. En minä millä tavalla kommentoinut sitä, 1,9 prosenttien palkan korotus toteamme, että tuomioistuin todennäköisesti pidättää tai pitäytyy, pidättäytyy tästä palkankorotuksesta tai meille tulee 9,7 prosentin palkankorotus huolimatta siitä, haluammeko vai emme. Mutta katsomme, että tämä olisi viisas laittaa varaukseen ja muutkin toimijat voisivat tehdä näin ja toivottavasti neuvosto hyväksyisi tämän kannan. Um, Kiitoksia sitten seuraavaksi herra Morganti. Yritetään uudestaan. Kiitos puhemies. Sovittelun epäonnistuminen toi esiin kaikki Euroopan ongelmat. se, että epäiltiin sitä, että annettaisiin varoja Emilia Romagnalle, oli häpeällistä. Ja monet muutkin merkit ovat olleet tämän suuntaisia. Jäsenvaltiot eivät useinkaan ole valmiita kuuntelemaan komissiota, eikä täällä haluta antaa vastauksia Euroopan ongelmiin. Yksi asia on kuitenkin selvää. Sitoumuksista täytyy pitää kiinni ohjelmat, jotka on jo saatettu alkuun, kuten Erasmus, niille pitää antaa niiden tarvitsemat määrärahat, jotta ne voivat jatkaa toimiaan. Meidän pitää toimia käytännönläheisemmin, vähemmän ideologisemmin, niin että todella kohdennetaan varoja kaikkein tärkeimpiin asioihin tätä EUta sen nykymuodossa pitää todella muuttaa. Kukaan ei enää siihen usko, paitsi ne jäsenvaltiot, jotka sitä toivovat, mutta eivät ole enää valmiita kantamaan sitä vastuuta. Kiitos. Nyt sitten menettelyn ilman puhujalista ensin Basescu. Kiitos. Hyvä puhemies. Se tosi seikka, että neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä budjetista, ensi vuoden budjetista ovat epäennustuneet, on todella valitettavaa. Eroavat kannanotot kahden toimielimen välillä ovat liian suuret, jotta olisi päästy kompromissiin, mutta meidän pitää löytää ratkaisu budjettivajeelle, joka koskee maksuja tältä vuodelta. Muussa tapauksessa meidän, me vaarannamme EUn harjoittamat politiikat, jotka on suunnattu tulevalle vuodelle. Minä tuen sitä ajatusta, että korvaukset jäsenvaltioille mm, jo hyväksytyistä maksuista pitäisi hyväksyä. Tämä ainakin Erasmus-ohjelman kohdalla on muitakin ohjelmia, ja jo, jotka voisivat kärsiä siitä, jos tälle vuodelle annetaan lisätukea. Minä mainitsen maaseudun kehityksen, sosiaalirahastot, kohesiorahastot ja seitsemän vuoden puiteohjelmatutkimuksen kysymykselle. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Jirshevska. Euroopan parlamentti valvoo EUn budjettivelvoitteita ja siksi emme suostuneet aloittamaan keskustelua vuoden 2013 budjetista sovittelussa, jos meillä ei ole sopivia varoja vielä hoitaa tämän vuoden velvoitteitamme. Tarvitaan lisätalousarvio, joka on 9 miljardin arvoinen. Tämä on jäsenvaltioiden etujen nimessä, koska nämä varathan palaavat niille – esimerkiksi kohesiorahaston puitteissa. Varat menevät myös tieteen käyttöön ja Erasmus-ohjelman hyödyksi. Jos hoidamme tämän asian kuntoon, voimme aloittaa neuvottelut myös vuodesta 2013. Haluan se sanoa selvästi,

herr präsident! puhemies. Nyt on kyse siitä, että olemme ottaneet velvoitteen hoitaa tietyt ohjelmat, olemme hyväksyneet ne, valvomme niitä ja nyt ne pitää myös kustantaa. Ne kyllä maksetaan, mutta kysymys kuuluu milloin? Nyt keskustelemme vielä vuoden kaksitoista budjetista ja jos tästä ei päästä sopuun, meillä on vaikeuksia vuodelle 2013 ja ylärajat ovat silloin vaarassa. Meillä on käytössä 12 osat, mutta tarvitaan myös komission uusi ehdotus ja kahden kolmasosan tuki neuvostosta ja parlamentin tuki. On hyvin tärkeää osoittaa, EUn kansalaisille, että nämä EUn ohjelmat todella tuovat mukanaan lisäarvoa. Erityisesti kriisin aikoina, kun budjetit ovat alijäämäisiä, me tarvitsemme kannustimia talouselämään ja siksi meidän on hyvin tärkeää päästä sopuun esimerkiksi niiden ohjelmien kohdalla, jotka tuovat mukanaan lisää työpaikkoja ja näin sallivat myös sen, että saadaan kasvua. Kiitos sitten äh, Holmaja. Kiitoksia puhemies. Aluksi haluaisin jatkaa siitä, mitä täällä on sanottu, että vanhat laskut pitää hoitaa pois ja pitää myös välttää se, että niistä joudutaan maksaa entistä enemmän viivästyskoron muodossa. Luottamus kansalaisten keskuudessa ei kasva, jos emme pidä kiinni sitoumuksistamme ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että saamme tämän lisätalousarvion. Vuodelle 2013 meillä on kuitenkin se ongelma, että jos lähtötaso on liian matala, meidän pitää saada vielä korkeampi lisätalousarvio. Tämä kaikki lankeaa loppujen lopuksi niskaamme ja me joudumme kantamaan tästä seuraukset. Minä ymmärrän kyllä sen, että elämme nyt kriisin aikoja mutta jos jotakin halutaan tehdä, pitää keskustella siitä, miten suhtaudutaan sitoumuksiin monivuotisessa rahoituskehyksessä. Mutta tiettyjä asioita ei voi asettaa kyseenalaiseksi. Olen kuitenkin kiitollinen puheenjohtajavaltiolle Kyprokselle siitä, että ne ovat, he ovat neuvotelleet näin tiiviisti. Kiitoksia. Menettelymän puhujalistaa päättyy tähän ja se puhuu komission jäsen Rova Hedegaard. Aivan lyhyesti vain. Kuten totesin, ennen viikon loppua vielä komissio tekee uuden, uuden ehdotuksen sen perusteella, mitä olemme kuulleet sekä parlamentin että neuvoston suunnalta. Tiedämme, kuinka kiireisestä asiasta on kyse. Me katsomme komissiossa, että mikäli poliittista tahtoa löytyy, on vielä mahdollista saada aikaan talousarvio vuodelle 2013 määräajan sisällä. Tiedämme kaikki, että tämä on vähäisintä, mitä voimme mit vähäisintä, mitä kansalaiset voivat meiltä odottaa näinä aikoina. Mikäli emme sopua löydä, tämä ei näytä hyvältä kenenkään kannalta katsottuna, joten me tulemme tekemään ankarasti töitä, jota tulevina viikkoina tulokseen vielä päästään, ja myöskin sen ajan sisällä, joka meillä vielä on käytettävissä. Sitten neuvoston edustaja Mavro Jannis. Thank you very much. Kiitoksia paljon, puhemies. Haluaisin kiittää teitä tästä erittäin kannustavasta näkemysten vaihdosta. Olisimme kaikki pitäneet parempana sitä, että neuvotteluihin tai neuvottelussa olisi päästy tuloksiin sovittelun yhteydessä. Siitä huolimatta me kaikki haluamme jatkaa neuvotteluita, jotta myönteinen tulos saadaan aikaan vielä ennen vuoden loppua. Itse asiassa sovittelun päättyminen viime viikolla ilman tulosta – tarkoitti myöskin sitä, että nyt alkoi intensiivinen työ, sitkeä, perantamaton työ, jotta sopimuksen päästään. Puhemies, haluaisin ilmaista suuren arvostukseni puheenjohtaja Lama Suuria ja Euroopan parlamentin kollegoita kohtaan siitä, että rakentava henki on säilynyt. Kiitän myöskin komissaari Lewandowski ja koko komissiota. Tämän vuotuinen talousarviomenettely toteutetaan erittäin vaikeissa olosuhteissa. Tästä syystä erityisponnisteluita tarvitaan kaikkien kohdalla, jotta realistinen ja tasapainoinen talousarvio vuoden 2013 saadaan aikaan Kypros puheenjohtajamaana. Ja minä henkilökohtaisesti tulemme tekemään kaikkemme, jotta myönteiseen tulokseen päästään vielä vuoden loppuun mennessä. Lisäisin vielä, että Luotamme siihen, että komissio näyttelee tässä perinteistä rooliaan rehellisenä välittäjänä. Kiitän Lewandowskia ja jään odottamaan uutta talousarvioesitystä, jota hän tällä hetkellä valmistelee. Ja olen varma, että hän tulee helpottamaan tulevia neuvotteluitamme. Kiitos jälleen kerran ymmärryksestänne ja koko tästä keskustelusta. Kiitos komissiolle, kiitos kollegoille niin ikään. Ja nyt siirrymme eteenpäin suullisen kysymyksen, joka koskee Dohan ilmastonmuutoskonferenssia.